Pan predseda. Takže kolegové, hezké odpoledne. Dnešní denní zasedání pokračuje. Máme zde nejprve za... No niin, jatkamme istuntoa. Ensinnäkin me olemme saaneet pöytäkirjat eilisestä täysistunnosta. Onko näihin mitään vastalauseita? Näin sitten pöytäkirjat eiliseltä on hyväksytty. Voimme aloittaa ensimmäisestä esityslistan aiheesta. Me puhumme nyt ihmisoikeuksien ja demokratian oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista ja ensimmäisenä on Sri Lanka, YK-raportin seurantatoimet. Annan puheenvuoron eh, ensin edustaja Murphylle. Olkaa hyvä. In the brutal war of the Sri Lankan government against the Tamil minority, Tamiliväestön sorrossa vähintäänkin 40 000 ihmistä on kuollut muutaman viikon sisällä. Satoja tuhansia on pidätetty. Heitä pidetään avoimissa vankileireissä. YK on kertomus vihdoinkin antoi lisää tietoa niistä rikoksista, joita tehtiin Tamilia kohtaan. Valitettavaa kyllä, ei pidä herätellä mitään mielikuvia sen suhteen, että tämä millään tavalla auttaisi Sri Lankin Tamilien asema. Päivän raportin julkaisemisen jälkeen kerrotte, että YK pääsihteeri ryhtyy kansainväliseen tutkimukseen vain ja ainoastaan, mikäli Sri Lankan hallitukseen se sopii, tai kansainvälinen foorumi, kuten YK turvallisuusneuvosto, vaatii tällaista tutkimusta. Ottaen huomioon Sri Lankan hallituksen luonteen, luonteen on ilmeistä, että se ei saa mitään kansainvälistä tutkimusta. Tämä on selvää. Tämä osoittaa jälleen kerran, miten, miten suuri tarve on taistella todellisen puolettoman tutkimuksen aikaansaamiseksi ja Pakshinin hallituksen tuomiseksi tilille teoistaan ihmisoikeusrikkomusten vuoksi. Monet ryhmät ovat mukana luettuna Tamilien solidarisuuskampanja. Nyt on juhlinut toista vuosipäivää, tai muistoi toista vuosipäivää tämän tukahduttamispyrkimyksen jälkeen. Nyt on tarkoituksena taistella kansan itsemääräämisoikeuden puolesta, Tamilien itsemääräämisoikeuden, itsemääräämisoikeuden puolesta. Mr. Van Orden, also for one minute. Ja sitten Van Orden, olkaa hyvä. Uh, Mr. Chairman, while we are... Puhemies, Ymmärtän, että miksi olen todella pahoillani siitä, että me käymme tämän keskustelun tänään sen vuoksi, että Tamili-diasporan ääriaineistot ovat auttaneet koko terrorikampanjaa poliittisien kampanjoidensa kautta. Viimeisimmät kampanjat LTTn puolelta olivat todella kammottavia. Ja YK-teksteissä sanotaan hyvin selvästi, että LTT käytti äh, siviiliväestöä ihmiskilpinä ja äh, rekrytoi pakolla esimerkiksi lapsia joukkoihinsa, teloitti äh, siviilejä, jotka yrittivät karata ja myös pommitti esimerkiksi sairaaloita. Tämä osoittaa, missä syy on. Sen sijaan, että koottaisiin Sri Lankan ihmiset yhteen, on niitä, jotka vain jatkavat vihakampanjaa. Ja he pitävät tätä raporttia oikeastaan vain aseena tässä omassa kampanjassa ja haluavat heikentää hallituksen asemaa. Tämä raportti on paha ja kontraproduktiivinen. Komissio kertoisin, että Sri Lankan hallitus on käynnistänyt tutkimukset LSSn toimia vastaan ja meidän täytyisi tehdä kaikkemme tukeaksemme sitä. Kiitokset ja hyvät kollegat, yrittäkääpä pysyä puheajoissanne. Me emme halua täällä olla kuuteen asti. De Kaiser. Kiitos puhemies. Heti alusta pitäen kaikki ymmärsivät, mistä keskustelussa on ky- kyse ja mistä suuntauksesta on kyse. Minun ryhmäni ei halua tässä ottaa kantaa puolin eikä toisiin, vaan me vaadimme yhteen tai sovintoa ja rauhan palauttamista. Maassa on käyty kammottavaa sotaa, mutta ei vain Sri Lankassa, vaan muuallakin. Ja joskus on sovinto syntynyt ilman, että oikeudenmukaisuus on toteutunut. Herra Van Orden viittasi YK kertomukseen. Siinä kerrotaan tosiasioista. Ja vaaditaan, että kansainvälinen oikeus toteutuisi ja sen mekanismi otettaisiin käyttöön yhteistyössä hallituksen kanssa. Tämä on vähimmäisvaatimus. Tämä on vähimmäisvaatimus. No kuinka te muuten kuvittelette, että sovintoa voi syntyä, ellei, kuten herra Van Orden totesi, kyse ei pelkästään Tamilien tekemistä rikoksista, vaan kumpikin osapuoli on yhtä lailla syyllinen. Kumpikin osapuoli täytyy saada tilille teoistaan. Pyydän anteeksi, mutta tämä sovintokomissio, joka nyt on perustettu, sovinnon aikansaamiskomissio, joka on perustettu, ei ole ottanut huomioon joitakin normeja EU-normeja, kaikkia seikkoja on otettu huomioon. Kansainvälinen järjestö, kansainvälinen toimija ei ole onnistunut tässä tehtävässään. Nyt kun puolin ja toisin pitäisi hoitaa asiat kuntoon. Tänä päivänä voimme pelkästään tukea YK kertomusta, jotta saataisiin enemmän valotettua sitä, mitä on tapahtunut, saataisiin enemmän oikeudenmukaisuutta toteutettua. Se on tänään kaiken määränpäänä ja tärkeät elementit täytyy ottaa huomioon tässä keskustelussa täällä tänään. Hienoa ja seuraavaksi Thomas Mann. Kiitoksia puhemies. Helmikuussa olin kakkosasian valtuuskunnan kanssa eh, Sri Lankassa ja siellä paikan päällä näimme mitä seurauksia eh, sillä on, että täytyy yrittää poistaa 25 vuoden sisällissodan eh, seuraukset. YK ja muut järjestöt yrittävät auttaa siellä poistaa miinoja ja uudelleen asuttaa tamileja ja entisille asuinalueille. Me, on, on todettu, että on tapahtunut ihmisoikeusrikkomuksia ja sotarikkomuksia keitä LTTn puolesta Mm, ja nyt on toimittava, jotta saadaan luotua oikeusjärjestelmä ja ratkaistua kieliongelmat. Halu tehdä yhteistyötä, eh, integroida vähemmistöjä ja vakuutus noudattaa kansainvälisiä oikeusnormeja ovat perusta maan kehittymiselle joka, jolla on todellinen tulevaisuus ilman väkivaltaa ja terroria. Me vetoamme EUn korkean edustajan, että tällaisia ponnisteluja tuettaisiin. Madame Kiitokset seuraavaksi edustaja Jättemäki. Uh, Mr. President, the conflict of Sri Sri Lankan konflikti on ehkäpä ohitse, mutta paljon kysymyksiä on vielä vastaamatta. Konfliktin päättyminen ei välttämättä merkitse sitä, että konflikti on ohitse ihmisten mielessä. Voitto ei ole sama asia kuin rauha kestää kauan ja se vaatii sitoumusta ja vahvaa tahtoa päästä konfliktin arpien ylitse. Sovinto on välttämätöntä, oikeudenmukaisuus on edellytys. Siksi Sri Lankan hallituksen pitäisi välittömästi käynnistää tutkimukset ihmisoikeusrikkomuksista – Molempia osapuolia on tutkittava. Kansainväliset äh, yleissopimukset, äh, joihin Sri Lanka kuuluu, vaativat äh, myös tutkimuksia väitettyjen rikkomusten pohjalta ja sitten syytteisen asettamista niiden osalta, jotka ovat syyllisiä. Ainoastaan tätä kautta Sri Lankan kansa kykenee parantumaan ja jatkamaan elämäänsä rauhassa. ALDE-ryhmä kehottaa Ban Ki-moonia äh, ja tukee äh, tätä äh, YK suosituksia ja raporttia. Kiitos. Ja sitten edustaja Hautala. Thank you, Chairman, President. On the 23rd of May 2009... Kiitoksia, puhemies. 23. toukokuuta 2009 Ban Ki-moon ja ähm, Sri Lankan presidentti Rajapaksa allekirjoittivat yhteisen sopimuksen, jossa äm, Sri Lanka ryhtyi toimiin äm, sotarikkomusten äh, selvittämiseksi. Kun tätä ei, sopimusta ei noudatettu, YK pääsihteeri äh, nimitti asiantuntijapaneelin ja tämän paneelin raportti mm, julkaistiin vähän aikaa sitten ja nyt on käynyt selväksi, että sekä hallitusjoukot että Tamil Elamin vapautuksen tiikerit-ryhmä eivät ole noudattaneet esitettyjä vaatimuksia. Silti Sri Lankan hallitus eh, on eh, hylännyt tämän paneelin raportin ja sanonut, että se on eh, yksipuolinen. Mielestäni se on objektiivinen ja nyt kun ihmisoikeuks elinten työtä ehm, tällä tavoin vastustetaan, niin Euroopan parlamentin pitäisi sitä puolustaa. Sotarikoksia, sotarikoksia eivät saisi jäädä syyttämättä. Seuraavaksi Korhola. Arvoisa puhemies, Sri Lankan sisällissota kesti 25 vuotta ja päätyi tamilitiikerien tappioon. Yhteensä sota vaati 90 000 uhria. Varsinkin loppuvaiheet olivat veriset ja viimeisinä kuukausina kuoli tuhansia ihmisiä

Anna Gomes is next on... Anna Gomes, sosiaalidemokraattien nimissä. Conclusões do relatório Darusman em nome das... Kiitoksia, puhemies. YK on, on antanut kertomuksensa, joka mukaan kymmenet tuhannet tamilit ovat joutuneet surmatuiksi, heidän ihmisoikeuksia on loukattu ja muitakin kansainvälisen lain normeja on loukattu. Näihin tekoihin on sekä LTTE että Sri Lankan hallitus. YK on tutkimusten perusteella nyt pitäisi ryhtyä toimiin syyllisten selville ottamiseksi ja kansainvälisen oikeuden toteuttamiseksi. Kansainvälisen yhteisön yhdessä YK on yleiskokouksen kanssa täytyy tukea tätä YK on kertomusta ja vaatia sille jatkotoimia. jatkotoimia. Tarkoituksena on perustaa kansainvälinen elin, joka valvoisi tilannetta, tutkisi sitä lähemmin ja että asianmukaiset tahot vietäisiin tilille teoistaan tuomioistuimen eteen. Bilbao Barandika, seuraavaksi. Quiero apoyar esta resolución sobre las Kiitos puhemies. Minä äh, olen tämän päätöslauselman takana. Meidän täytyy ilmaista solidaarisuutta uhrien kanssa ja tuomita väkivallan harjoittaminen. Siksi onkin tärkeää, että tutkimuksen tekee riippumaton järjestö näistä käydyistä rikoksista. Meidän täytyy saada eh, sotarikosten rangaisemattomuus loppumaan. Muuten tämä jatkuu. Sri Lankassa pommitettiin siviiliväestöä ja se on barbaarista. Minun kotimaassani Ranska pommitti Gernikan kaupunkia ja puolet kansalaisista kuoli. Gernikasta onkin tullut kansainvälinen rauhan ja vastarintaliikkeen symboli. Mutta on kuitenkin vaadittu tällaista sovintoprosessia ja sen vuoksi on hyvin tärkeää, että saamme aikaan sovintoprosessi myös Sri Lankassa. Kiitos sitten Deli monsieur le président. Le rapport de... Kiitoksia puhemies. YK on kertomus, joka julkaistiin huhtikuun 11. päivä valottaa ihmisoikeusrikkomuksia ja sotarikoksia Sri Lankassa konfliktin yhteydessä, jossa osallisenut myöskin presidentti Rajapaksa ja myöskin TLLE. Vuonna 2009 viitattiin jo sotarikouksiin ja ihmisoikeusrikkomuksiin kansanmurhaan. Kyse oli tuhansista sivileistä, jotka oli tapettu. Me emme voi nyt tyytyä siihen, että tekijät jäävät rankaisematta. Rikokset täytyy rangaista. Rajapaksan hallitus on tehnyt kaikkeensa, jotta YK on kertomus jäisi julkaisematta, ja hän kiistää jopa kertomuksen johtopäätökset. Lehdistö on vajennettu Sri Lankassa. Ihmisiä voidaan pidättää ilman mitään syytä opposition internet-sivusto on estetty. Viranomaiset esteet sen toiminnan. Tänäkin päivänä sananvapaus on vakavasti rajoitettu. YK kertomuksen mukaan tamilit ovat olleet uhreina. Meidän täytyy nyt lähettää hyvin nopeasti tarkkailijaryhmä, Euroopan parlamentin tarkkailijaryhmä Sri Lankaan katsomaan, mitä siellä käytännössä tapahtuu paikan päällä. Ja meidän täytyy vaatia sitä, että kansalla pitää olla itsemääräämisoikeus ja ihmisoikeus täytyy kunnioittaa. Madame. Kiitos, äh, Vergia. Give you the floor, Madame Bergia, there is the blue. Ah, sininen kortti Tanakilta. Madame Deli, are you... Edustaja Deli, vasta, hyväksyttekö te sinäisen, sinisen kysymyksen, kysy, kortin kysymyksen äh, Tanakilta? Sininen kortti. Yes, are you... When we have blue card... Niin, siis sininen kortti. Teidän täytyy vastata. Oletteko te valmis ottamaan vastaan kysymyksen? Herra Tänä, olkaa hyvä. Mr. President, well, I heard it directly in French. Kiitos puhemies. Minä kuulin tämän suoraan äh, äh, Ranskasta ja hän käytti sanaa genocide eli kansanmurha. Tällä on erityinen merkitys äh, kansainvälisessä lainsäädännössä. Miten niin äh, Silakan siis Äh, hallitus juuri vapautti 200 000 vankia. Ähm, tämä on ihan absurdi väittämä kutsua tätä kansanmurhaksi. You heard the question, if you can Edustaja Deli, saitte kysymyksen, voitteko vastata? Monsieur le député. Arvoisa jäsen, käytin tuota sanaa, joka oli metaforinen luonteeltaan. Erityisestikin halusin viitata tähän ilmiöön. Totesin, että kyse ei ole pelkästään nimestä, vaan meidän täytyy varmistaa, tutkia mitä on tapahtunut, mitä tamiilivähemmistölle on tehty. Ei tätä voida pitää minään viattomana, ohimenevänä pikkuilmiönä. Meidän täytyy tutkia, mistä on kyse. Van Orden nostaa myös sinistä korttia. Voiko hänkin esittää kysymyksen? Go ahead, Mr. Van Orden. Olkaa hyvä. Uh, Chairman, thank you. Um, the previous speaker mentioned that... Edellinen puhuja mainitsi, että hän vaati jonkinlaista tutkintaa, ryhmää, missiota, joka menisi paikan päälle katsomaan Sri Lankaa, mitä se tapahtuu. Se muistuttaa teitä siitä, että Kaakkois-Aasian valtuuskunta kävi juuri Sri Lankassa. Ja täällä on useita valtuuskunnan jäseniä tälläkin hetkellä paikalla. Herra Manna, hyvä kollegani, viittasi juuri tuohon matkaan. Ilmeisestikin arvon rouva ei edes kuuntele tätä keskustelua. Ihmiset ovat käyneet Sri Lankassa, ja tuntevat maan, ja tietävät mitä siellä tapahtuu. En minä tiedä, mistä te saatte kaikki nämä hölynpölytiedot, joita te mainitsitte. Rouva Delli. Vous avez raison, nous avons déjà envoyé... Te olette aivan oikeassa. Meillä on ollut jo tutkinta, tutkimusmatkaa Sri Lankaan. Ja tämä tutkimus oli hieno, parmitiesinen mukana. Kuitenkin meidän täytyy lisätä painostusta. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy kerta kaikkiaan ryhtyä uudelleen tämän tyyppisiin toimiin. Thank you. Now I will give the floor to our next speaker and that's Madame Vergia. Seuraavaksi sitten edustaja Vergia. Merci, Monsieur le Président Sri Lanka est... Kiitos puhemies. Sri Lanka on murhaajan valtio. Sisällissota loppui virallisesti jo kaksi vuotta sitten, ja me tiedämme, missä olosuhteissa nyt siellä eletään. YK on erityisesti epäonnistunut tehtävässään. Kansain, kansaisjärjestön raportit ovat erittäin kuvailevia. Vuonna 2009 ryhdyttiin jo hirmutekoihin. Kumpikin osapuoli niihin osallistui. Nyt pitäisi tutkia, miten paljon hallitus pommitti siviiliväestön asuttamia alueita, kuinka paljon ihmisiä on joutunut pakemaan kodestaan. Meidän täytyy saada enemmän tietoja. Sillankaan hallitus on pyrkinyt puhdistamaan maata toisinajattelijoista. Monet ovat joutuneet sotarikosten uhreiksi. Nyt ei pidä aliarvioida myöskään siviiliuhrien määrää, siviilimäärä, joka asuu konfliktialueilla. He tarvitsevat humanitaarista apua mukaan luettuna vettä, lääkkeitä ja ruokaa. Nyt ei pidä kenenkään kavahtaa vastuutaan tästä näistä kauhuteoistaan. Sotilaita, so, sotilaita on mukana taisteluissa, sivilejä käytetään ihmisuhreina. Siellä on täysin totalitaarinen ja Tätä ei voida perustella millään. Olosuhteet maassa ovat kammottavat. Sillankaan hallitus on vain lisännyt toimiaan estääkseen sananvapauden mukaan luottona. Se yritti tukahduttaa tämän YK kertomuksen julkaisemisen. 11. huhtikuuta saatu kertomus täytyy ottaa ilolla vastaan. Nyt ollaan menossa oikeaan suuntaan asioissa. Minä olisin kuitenkin mennyt vielä pidemmälle. Nyt on jo korkea aika, että kansainvälinen oikeus toteutuisi Sri Lankassa, niin kuin kaikkialla muuallakin. Merci. Kiitokset. Ja seuraavaksi edustaja Paska vážený pán komisár puhemies hyvä komission jäsen tämä vuosikymmeniä kestänyt konflikti eh, tamilitiikereiden ja sri lankan hallitusjoukkojen välillä jonka seuraukset eh, väkivaltaisesti vaikuttivat kansalaisiin jotka elivät alueella loppui loppuivat viimein vuonna kaksituhatta yhdeksän ja sen jälkeen presidentti Rajapaksa lupasi tutkia kaikki sotilta oikeuden ja kansainvälisen ihmisoikeuksien rikkomukset. YK on raportti tältä vuodelta osoittaa, että kummatkin konfliktin osapuolet sekä hallitusjoukot että LTTE ryhtyivät toimenpiteisiin välittämättä siviiliväestöstä. Tästä huolimatta vastuukysymyksiä ei vieläkään ole pystytty ratkaisemaan, vaikka konfliktista on kulunut jo kaksi vuotta. Meidän on tuettava YKta, jotta saadaan aikaan oikeusvaltio Sri Lankaan ja saadaan mm, vastuulliset niille eh, tuhansille raoille murhille ja tapoille, joita Sri Lankassa tapahtui konfliktin aikana. Ja seuraavaksi Katsmarek. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Dramat... Puhemies, hyvät naiset ja herrat. Sri Lankan damaattiset eh, tapahtumat, jotka on myös kuvattu YK-raportissa, osoittavat selkeästi, minkälaisia ongelmia sotilaisista konflikteista voi syntyä. Tämä Sri Lanka osoittaa, että jos ongelmat pyritään ratkaisemaan armeijan avulla, se johtaa vielä suurempiin ongelmiin. Vuosia ollaan puhuttu eh, tästä oikeudenmukaisesta sodasta, mutta ikävä kyllä tämän päivän maailmassa mikä tahansa sota, oli se sitten teoreettisesti oikeudenmukainen eli ei, niin se tuo kuitenkin mukanaan uhreja, jotka eivät ole syyllisiä yhtään mihinkään, huolimatta siitä, minkälaista käsitettä käytetään. Sri Lankan tilanteesta voidaan sanoa, että tämä sota ei ollut oikeudenmukainen kenellekään. Jokainen voittaja pyrkii aina todistamaan, että hän oli oikeassa. Jos me haluamme aikaan sovintomenettelyä, silloin tämän sovintomenettelyn täytyy perustaa totuuteen siihen, mitä sodan aikana tapahtui. Mitään todellista sovintoa ei synny, ellei sotarikoksia selvitetä, huolimatta siitä, kuka niitä harjoitti. Ilman sitä selvitystä ei tule sovintoa, elleivät molemmat osapuolet ymmärrä, että heidän täytyy vastata omista synneistään. Ja seuraavaksi Claude Moraes. Puhemies, monet täällä parlamentissa ovat olleet mukana politiikassa käsittelemässä Sri Lankan kysymystä ja Sri Lankan diasporaa, kun on kyse tamiliyhteisöstä. Tämän päivän keskustelun aihe on YK pääsihteerin asiantuntijapaneelin kertomus Sri Lankan tilanteesta. Kukaan ei ole vielä toistaiseksi millään tavalla epäillyt tuon kertomuksen paikkaansa pitävyyttä. Olen puhunut monille tästä kertomuksesta kummallakin puolen konfliktia. Ja nyt äh, kukaan ei sano, etteikö pitäisi tutkia sitä, mitä on tapahtunut tammikuun ja toukokuun välillä. Nyt äh, pitäisi ryhtyä tutkimaan moniakin syytöksiä puolin ja toisin. Ellei näin tehdä, mitä hyötyä tästä raportista on? Minun mielestäni, kun kuulin globaali Tamilifoorumin edustajaa. Hän totesi, että uskottavat syytökset LTTEtä vastaan täytyy myöskin ottaa tutkinnan kohteeksi. Kertomukseen täytyy saada jatkotoimia. Minä puhun nyt voimakkaasti sen puolesta, että saataisiin aikaan todellinen prosessi, joka toisi sovinnon, oikeudenmukaisuuden Sri Lankaan, huolimatta siitä, miten kipeitä nämä tutkimukset äh, tulevat olemaan, mutta tutkia asiaa kuitenkin pitää. Mr. Morales, our next speaker is Madame Adri. Seuraavaksi edustaja Andri Kiene. Mr. President, it is appalling. Puhemies, on kauheaa, että tämän pitkittyneen sotilaisen konfliktin aikana, joka päättyi Sri Lankassa 2009, jopa tuhat ihmistä, melkein yli 100 000 ihmistä kuoli, kymmeniä tuhansia siviilejä heidän joukossaan. Osa, suurin osa heistä konfliktin lopuksi on todella e, ikävää, että maat kuten Kiina ja Venäjä vastustavat e, keskustelua YK turvallisuusneuvostossa ja YK e, pääsihteeri tekee vahvempia toimia näiden rikosten selvittämiseksi. Paneeli selvästi tot, totesi, että vakavia ihmisoikeus- ja sotarikoksia tehtiin kummallakin puolella konfliktia, joten tuen täysin sitä, että luodaan kansainvälisen oikeuden mekanismi, kuten YK raportissa ehdotetaan. Thank you. Kiitos. Sitten menettely ilman puhujaluetteloa. Ikävä kyllä, meillä on aikaa vain kahdelle puhujalle

pitävät sisällään monia ihmisoikeusrikkomussyytöksiä ja kansainvälisen oikeuden rikkomussyytöksiä, joihin ovat, rikkomuksiin ovat syyllistyneet sekä hallitus että oppositio. Konflikti on kestänyt yli 28 vuotta. Kymmenet tuhannet siviilit ovat kuolleet sairaaloissa ja jopa humanitaarisissa avustuskeskuksissa, joita YK on pitänyt yllä pommitusten kohteeksi, on joutunut jopa tällaisia kohteita. Ihmisiä käytetään ihmiskilpinä, vastustajat ammutaan kyselemättä mitään. Nyt täytyy saada kansainvälinen mekanismi toimintaan, joka tutkisi sotarikoksia Sri Lankassa ja muita vakavia ihmisoikeusrikkomuksia. Me tarvitsemme puolueettoman avoimen tutkimuksen, jonka kautta saadaan selville, kuka on syyllistynyt näihin rikoksiin, jotka ovat järkyttäneet kansainvälistä yhteisöä. Kiitos. Gremot. Thank you, President. Kiitos, eh, puhemies. Tämä hyvin tutkittu kertomus osoittaa johtopäätöksissään jälleen kerran, että sodan ensimmäinen uhri on totuus. Se, mitä tässä epäonnistutaan tekemään, on äh, tutkimaan sitä, millä tavalla eheytetään tämä kansakunta. Liian kauan monet käänsivät katseensa, sulkivat silmänsä siltä, mitä tapahtuu, ja nyt tarvitaan oikeat toimenpiteet, oikeat ponnistelut kansainväliseltä yhteisöltä, jotta pyritään saamaan aikaan oikeutta kaikille niille, joihin tämä on iskenyt niin kamalalla tavalla. Mr. Romeva Irueda is next. Romeva Irueda. Yeah, thanks. Uh, actually it's been... Kiitoksia itse asiassa. Uh, tämä täällä jo sanottiinkin. Uh, ensimmäinen uhri uh, sodassa on uh, to- totuus ja Tällaisten konfliktien uhrina on toiseksi erityisesti siviiliväestö ja YK paneeli osoitti aivan oikein, että vastuuta pitää ottaa kummallakin puolella sekä hallituksen puolella ja erityisesti myös LTTEn puolella. Kumpiakin rikoksia on tutkittava. On todennäköistä, että voimme saada aikaan hyvän tuloksen ja hyvän tutkimuksen, jos ö, tämä tutkimuskomissio tulee hallitukselta. Me Tarvitsemme siis riippumatonta tutkimuskomissio, joka tutkii näitä YK syytöksiä, sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan rauhaa saadaan vasta sitten, kun saadaan oikeutta, ja oikeutta voidaan saada vasta sitten, jos meillä on totuutta, ja totuutta saadaan vasta, kun meillä on riippumaton tutkimus. Ja viimeisenä Finally Sri Lanka is enjoying peace after a... Vihdoinkin Sri Lankassa on rauha neljäs vuosisadan levottomuuksien ja taisteluiden jälkeen. Tamilitiikereiden tilanne on joutunut suuren kritiikin kohteeksi. Ja nyt tässä pyritään jopa vesittämään hallituksen pyrkimisen saada aikaan totuuden selville ottamista ja ymmärrystä ja sovintoa. Hallitus on vapautunut yli 200 000 tamili vankia. Tietystikin kaikki rikkomukset, jotka armeija on tehnyt siviiliä vastaan, täytyy ottaa tutkimuksen kohteeksi. Mä haluaisin kuitenkin muistuttaa parlamenttia siitä, että LTTE kieltäytyy kansainvälisestä valvonnasta. Sen sijaan se ryhtyi verilöylyyn, jota se piti kriisistä pääsystrategiana. Kansainvälinen yhteisö nyt epäröi Sri suhteen. Nyt se ei pysty enää vaikuttamaan kehitykseen. Saman aikaan Kiina on muodostumassa Sri Lankan lähimmäksi ystäväksi YK piirissä. Voisin muistuttaa teitä siitä, millainen ihmisoikeus maine Kiinalla on. Kiitokset edustaja Tanak ja nyt sitten seuraavaksi komission jäsen Andor, jotta hän kertoo komission näkökulman. Olkaa hyvä. Kiitos. 25. huhtikuuta 2011 YK julkisti asiantuntijapaneelin loppukertomuksen, jossa oli kysymys Sri Lankan konfliktin tutkimuksesta. Tässä löydettiin syytteitä, jotka voitiin todistaa. Kysymys oli kansainvälisen humanitaarisen lain rikkomista, ihmisoikeuksien rikkomista, joita Sri Lankan hallitus ja LTTE olivat tehneet. Osa niistä ovat sotarikoksen kaltaisia ja rikoksia inhimillisyyttä vastaan. Tässä on myös tiettyjä suosituksia hallitukselle ja YK on pääsihteerille ja panelin sanoin tässä on tarkoitus käynnistää tällainen jatkuva tutkimus pääsihteerin ja Sri Lankan hallituksen kesken. Suositukset sisällyttävät esimerkiksi sen, että Sri Lankan hallitus käynnistää todelliset tutkimukset ja että käyttää YK pääsihteeri valvoo riippumattomuutta. On todettu, että YKssa käydään lävitse tarkasti nämä raportit ja UNHCR on kehottanut Sri Lankan hallitusta toteuttamaan paneelin ehdottamat toimenpiteet välittömästi ja sitä kautta takaamaan oikeudenmukaisesti. Sri Lankan hallitus on hylännyt tämän kertomuksen kova äänisesti. Catherine Ashton julkaisi EUn nimissä äh, julkilausuman, jossa se uudelleen toisti EUn näkemyksen siitä, että tarvitaan äh, riippumaton prosessi, joka tutkii näitä väitettyjä syytteitä ja sitä kautta voidaan varmistaa sovintoprosessi. Korkea edustaja on painottanut, että vastuu on tärkeä osa koko kansallista sovintomenettelyä ja parantumista. Ja sen vuoksi EU toimii, että Sri Lankan hallitus huomioi tämän kertomuksen rakentavat tavoitteet ja kehottaa hallitusta tekemään yhteistyötä YK pääsihteerin kanssa tämän sisällön suhteen. Kiitos. No. Kiitokset äh, komission jäsenelle. Keskustelu Sri Lankasta on päättynyt ja äänestys on heti tämän istunnon jälkeen. Seuraava asia esityslistalla on Azerbaidžan. Ja äh, edustaja Vergia saa avata keskustelun. puhemies. Yleensä en puhu ensimmäisenä, joten